on the floor. Good afternoon, everybody. Um, please can we adopt this? Voidaanko hyväksyä iltapäivän esityslista? Selvä. Muistuttaisin, että tämä menee myös verkkoon. Tervetuloa kaikki salin ulkopuolella tätä seuraavat. Asiakirjat ovat käytettävissä e-meeting verkkosivulla. Muutama järjestelykysymys vielä pikaisesti. Totta kai meillähän on kuuleminen tulossa illalla. Kaksi mielenkiintoista mietintöäkin äänestyksessä. Yritän varmistaa sen, että pidämme kiinni aikataulusta, että saadaan kunnon tauko. Eli lopetellaan kello viideltä. Eli varttia vaille viiten asti ensimmäinen osio ja sitten voitte valmistautua kokouksen jälkeen kuulemisen huomenna koordinaattorin kokouksessa Aloitusajankohta on 9.30. Ihan normaali koordinaattoreiden kokous ja sen jälkeen mahdollisuus esittää arvio komission jäsen ehdokas Antipista. ennen kuin sitten taas mennään ITRE, Juri, FEM valiokuntien kanssa Jerovan kyselyihin. Huomenna on siis paljon työtä edessä, jos koordinaattoreiden asiat saadaan sovittu mahdollisimman nopeasti, niin se olisi hyödyllistä. Kaikki kokoukset ovat tässä salissa. Kuusi kuukakkosessa. Toisin sanoen, voimmeko nyt hyväksyä pöytäkirjan edellisestä kokouksesta? Erinomaista. Kaksi osiota. Ensinnäkin meillä on rahoituspalveluihin liittyviä kuluttajanäkökohtia ja esittelyjä. Niiden osalta se on kuuma peruna tänäänkin, niin rahoituspalveluihin liittyvät kuluttajansuojan näkökohdat ja sitten kuluttajien syrjintä digitaalisissa sisämarkkinoilla. Herra Patrice Müller saa ensin puheenvuoron London Economics-laitoksesta. Hän on valmistellut tämän selvityksen ja kertoo kymmenisen minuuttia tästä. Jos joku haluaa puheenvuoron, ilmoittakaapa siitä, niin voidaan ruveta laatimaan puheenluetteloa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I will give you an overview of the... Kiitos paljon. Teen ensin katselmuksen. Minulla on täällä kalvoja ja pyrin keskittymään näihin kalvojen avainkohtiin. Hieman taustaa. Me halusimme tuoda esille kuluttajasuojan näkökohtia tie liittyen rahoituspalveluihin siihen, että ostaa tuotteen, on palvelun käyttäjä ja se, että sitten pyrkii likvidoimaan kyseisen hyödykkeen. Kuluttajilla on paljon oikeuksia, kognitiiviset rajoitukset ja sitten tässä on myös se näkökohta, että kuluttajat eivät usein osta tämän tyyppisiä tuotteita ja heillä ei välttämättä ole kokemusta tämän tyyppisten palveluiden tuotteiden ostamisesta. Jatkan nyt ilman näitä kalvoja. On, mikäli sääntely epäonnistuu tässä, tähän liittyy tiettyjä riskejä. Tämä ei ole mikään kuinkaan abstrakti asia, tämä on tärkeä asia. Talouskriisin eräs suurimmista syistä oli se, että Mm, asuntolainoja myytiin asiattomalla tavalla. Tämä on erittäin tärkeä asia. Me voimme vaikuttaa sääntelyllä talouksien hyvinvointiin suuressa mittakaavassa. Me voimme katsoa taloustuotteita ja rahoitustuotteita ja palveluita, jotka ovat haitallisia kuluttajille ja sisämarkkinoille tai jotka ovat hyödyllisiä kuluttajille ja sisämarkkinoille. Ja Tästä voidaan vetää johtopäätöksiä ja aivan tärkeitä suosituksia. Tämä kaikki perustuu sidosryhmien kuulumisiin. Tässä on sääntelijät, lainsäätäjät, kuluttajajärjestöt, kuluttajansuojajärjestöt, eri rahoitusinstanssit. Ja lisäksi tutkimme useita eri tutkimuksia tältä alalta. Jos keskitytään rahoituspalveluihin ja tuotteisiin, jotka ovat haitallisia pk yritykselle niin mitä näillä tarkoitetaan? Kyseessä on palveluita tai tuotteita, jotka voivat olla erittäin haitallisia epäonnistuessaan. Tässä saatetaan myydä epäasiallisella tavalla korkeita riskejä. Miksi nämä tapaukset tulevat esille? No, joskus kuluttajat eivät ymmärrä, näitä uhkia. Tässä on korkeita maksuja, korkeat korot, korkeat kustannukset ja joissain tapauksissa korkeakorkoisissa luotoissa vaikkapa tässä saatetaan asettaa kuluttaja-ansaan. On tiettyjä tuotteita, jotka on tunnistettu tutkimuksissa sellaisiksi, jotka voivat olla erittäin haitallisia kuluttajille, ja niissä on merkittävä, esimerkittävä merkittäviä riskejä. Tässä on erilaiset asuntolainat, kiinnelainat. Tässä ei puhuta vähäarvoisista hyödykkeistä. Unkarissa on ollut euro ja Sveitsin frangin määräisiä kiinalainen, jos katsotaan 2007 vuoteen ja mikäli Florentin arvo ei olisi pudonnut Sveitsin frankia vastaan, niin tässä olisi ollut merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Korkeat kustannukset ovat toinen uhkakuva. Eläkerahastot, investointituotteet, mikäli on sijoittanut 46 vuoden aikana eläkerahastoon, se on normaali sijoitusaika. Ja sitten on maksanut 1,5 prosenttia 0,5 prosentin sijaan. Eli yhden prosenttiyksikön ero näissä kustannuksissa tarkoittaa sitä, että eläkepotti on 33 prosenttia alhaisempi sitten kun tämä likvidoidaan. Tällä voi olla siis merkittävä vaikutus kuluttajien sitten tuotteet ja palvelut, jotka saattavat olla haitallisia sisämarkkinoilla. Pyydisimme, että kuluttajat toisivat esille sellaisia tuotteita, jotka saattavat olla haitallisia sisämarkkinoille. No, tässä ei rajat ylittävästi osteta näitä rahoitushyödykkeitä. 94 prosenttia vastauksista tähän tutkimuksiin niin kuluttajat sanovat, että 94 prosenttia ei hanki rahoituspalveluita rajat ylittävästi. Tässä on useita eri syitä sille, että näin ei toimita. Tästä huolimatta, vaikka tuotteet myydään oman maan sisällä, niin niillä saattaa olla merkittävä vaikutus sisämarkkina-alueisiin. Joskus tämä häiritsevä vaikutus saattaa olla niin suuri, että se vaikuttaa koko talouteen, tai kun suuri määrä kuluttajia kärsii näistä, niin tämän jälkeen myös rajat ylittävä muiden palveluiden ja hyödykkeiden ostaminen vaikeutuu, vähenee. Ja tässä saattaa myös kerrannaisvaikutuksia siten, että muut hyödykkeet ja palvelut eivät liiku rajat ylittävästi enää yhtä helposti kuin aiemmin. Tässä ei ole riittää läpinäkyvyyttä riittyen korkoihin ja kustannuksiin. Tässä myydään näitä tuotteita epäasiallisella tavalla. Tietyt. Mm, tässä on erilaisia tuotteita, joita saattaa vaikuttaa, niin lainat ja niihin liittyvät tuotteet, Tämä saattaa vaikuttaa myös talouden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja lisäksi raitoliittyvään kaupankäyntiin. Vaikutukset on havaittu muun muassa Yhdysvalloissa tai Irlannissa ja Espanjassa. Lisäksi maksusa vakuutus esimerkiksi on myös haitallinen tuote sisämarkkina-alueelle. 28 miljardia englannin puntaa. Tai tässä on, siis nämä kustannukset ovat 28 miljardia. Tässä on niin suuri summa, että kun näitä maksuja palautettiin, niin tässä tämä stimuloi autokauppaa. Ihmisillä oli ö, yllättäen raha käytettävissä nämä rahat palautettiin, Öö, pienet rahasummat, jotka oli laskutettu väärin, niin palautettiin sitten yhtenä könttänä, vaikka ne olivat kumulatiivisesti kertyneet. Tässä on niitä tuotteita, jotka voivat olla hyödyllisiä kuluttajille ja pk-yrityksille. Sidosryhmät tunnustivat räätälöityjä tuotteita, jotka ovat yksinkertaisia, räätälöidyt yksinkertaiset tuotteet, jotka ovat joustavia ja lisäksi niiden sopimusehdot on helppo täyttää. Silloin kun kuluttaja joutuu ongelmiin, niin tässä on sitten tietty määrä joustavuutta. Tämä vähentää myös hintaa tiettyjenlainen suhteen. Tässä on erilaisia tuotteita, automaattiset eläkemaksut, tietyt suoja palvelut liittyen vararikkoon, kuluttaja, räätävät kuluttajaluotot ja eri pankkipalvelut. On useita palveluita siis, jotka ovat hyödyllisiä kuluttajille. Lisäksi sisämarkkina-alueelle on hyödyllisiä palveluita, sellaiset, jotka helpottavat rajat ylittävää kaupankäyntiä, sellaiset palvelut, jotka helpottavat ö, työvoiman liikkuvuutta, ö, pankkitilit, se, että voi käyttää maksupalveluita, ja lisäksi sellaiset palvelut, jotka helpottavat rajat ylittävien transaktioiden läpiviemisen. Ja tässä muun muassa sekin palvelu. Ja tässä on siis mahdollisuus tehdä raitoliittäviä vertailuja liittyen näihin tarjottuihin palveluihin. Mitkä ovat tärkeimmät johtopäätökset? Eräs tärkeä syy talouskriisiin oli se, että tietoja paketteja on myyty epäasiallisella tavalla – ja Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa ja tietysti jäsenvaltioissa, niin kiinnelainat ovat tärkeä tekijä ö, talouden hyvinvoinnin kannalta. Ne ovat niin suuria lainoja, niiden merkitys on suuri talouden vakauden ja yksittäisten kuluttajankin kannalta. Mm, tietyt tuotteet, jotka ovat haitallisia, niin ne saattavat myös olla hyödyllisiä. Joten tässä on usein kaksi kääntöpuolta. Näihin tuotteisiin ei voida yksi selittää siis sanoa, että tietyt tuotteet ovat huonoja. Mm. Näitä tuotteita ei tunneta kovinkaan hyvin Yhdysvalloissa tai Euroopassakaan. Tässä on muun muassa G2 aloittanut kampanjoita, mutta on vain tietty määrä asioita, joita kuluttajille voidaan opettaa tai kouluttaa näihin palveluihin ja tuotteisiin liittyen. Mikäli katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin tässä ne ovat, tuotteet ovat, rahoituspalvelut tuotteet ovat vapautuneet, liberalisoituneet, ne ovat monimutkaisempia. Toisaalta kuluttajat eivät ole hyvin varustettuja näiden asioiden käsittelemiseen, eivät kaikki, mutta valtaosa kuitenkin tässä pitää olla ymmärrystä, lukukykyä näihin asioihin. Tämä vie meidät meidän suosituksiin. Me olemme jakaneet nämä eri toimiin. Ensimmäinen tärkeä tavoite on se, että pitäisi antaa, ei pitäisi antaa erilaisia tietoja, epäsymmetrisiä tietoja kuluttajille – kuluttajat eivät osta usein rahoituspalveluita tai tuotteita. Heillä ei siis ole niinkään paljon tuotteita kuin sitten palvelutarjoajalla myyjällä, joka käsitellä asioita jatkuvasti. On siis tärkeää, että on vertailukelpoista yksinkertaista tietoa. Myös tämä esis- ja seki aspektit ovat tärkeitä, kuten mainitsinkin jo. Sekin kattaa tiettyjä asioita, mutta on myös nähty tietyissä tutkimuksissa, että monet ihmiset eivät ymmärrä eroa koron ja APRCn välillä. Esisiä sekin ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja, mutta se ei puhuttele kuluttajia. Tässä pitää ilmoittaa vaikutusta, vaikutuksista kuluttajille. Pitäisi olla jonkinnäköinen vertailukohta joka kertoisi, mitä tietyt asiat tarkoittavat. Ja pitäisi kertoa, mikä on paras ja huono mahdollinen uusi direktiivi määrä, mitä palveluntarjoajan tulee kertoa, mitä kertoa, mikä tapahtuu, mikäli öö, kiinalaisen mukana olevan hyödykkeen arvo laskee vaikkapa 20 prosenttia. On tärkeää, että kuluttajat saavat itsenäistä, itsenäiseltä taholta neuvo, neuvontapalveluita sellaiselta taholta, joka ei myy mitään palveluita. Olemme sitä mieltä, että ne ovat erittäin tärkeitä palveluita, joihin ei liity eturistiriitaa. Seuraavat suositukset. Nämä liittyivät siihen, että kuluttajilla olisi paremmat valmiudet ymmärtää näitä tuotteita. Paljon on tehty, mutta tässä voidaan tehdä vielä paljon. On erittäin paljon asioita, joita tehdään, mutta tässä ei eri maiden välillä jaeta näitä kokemuksia tai palvelu, näitä hyviä käytäntöjä. Ei siis tiedetä, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Tietoa on saat annettava enemmän, kuluttajan on ymmärrettävä paremmin rahoituspalveluita. Mm, on tärkeää, että kuluttaja suojellaan paremmin usealta eri kantilta. Me olemme sitä mieltä, että lainsäätäjien tulisi olla aktiivisempia siinä, että markkinoita tutkitaan, katsotaan ennalta, ennalta onko mitään ongelmia markkinoilla. Ongelmat ilmenevät vasta siinä vaiheessa, kun kuluttaja kohtaa ongelmia, joten jotta ongelmilta voidaan välttyä, tässä on oltava ennaltaehkäisevämpi, mitä tulee kuluttajan suojaan rahoitusmarkkinoilla. Tämä voisi mennä jopa siihen, että tiettyjen palveluiden myyminen kielletään, mikäli ne ovat liian epäselviä, niiden myyminen ei ole liittyvän selkeää. Mm, tämä on pätee jo tiettyihin tuotteisiin ja tämä voisi myös laajata tämä kieltolista, mutta toki tässä lainsäätäjä joutuu tekemään päätöksen. Eräs toinen tärkeä asia on se, että tässä pitäisi kiinnittää huomiota eri palveluiden hintoihin ja maksuihin, eritä, että tuote myydään, myydään oikealla tavalla, mutta pitää myös katsoa, että nämä kustannukset eivät ole riittävän kalliita, varsinkin tämän tyyppiset pitkäkestoiset, pitkäkestoiset tuotteet, kuten toin esille tämän eläke säästämisen hinta, joka saattaa olla melkoinen. Mm, lisäksi rahoituslaitokset saisivat olla vastuussa, mutta myös viranomaisten pitäisi kantaa vastuu, kun ö, ilmenee tällaista ö, harhanjohtavaa myyntiä. Mikrissä tällaista on jo olemassa, mutta tämä voitaisiin laajentaa vaikkapa vähittäismyynnin rahoituslaitosten tulisi olla vastuussa siitä, että nämä maksavat korvauksia siinä tilanteessa, kun kuluttaja kärsii. Tämä pitäisi olla mielestäni säännön säännönmukainen tilanne. No, suosituksesta vielä, mitä tapahtuu silloin, kun ongelmia ilmenee. Monissa tapauksissa kuluttajilla ei ole pääsyä edulliseen, yksinkertaiseen riidanratkaisumekanismiin tällaisessa tilanteessa. Tällaista oikeusasiamiestä ei ole rahoituspalveluiden suhteen monessakaan Euroopan maassa. Kun ei ole kovinkaan suuret rahamäärät kyseessä, niin tässä ei välttämättä haluta kääntyä eri oikeusasteisiin, joten olisi tärkeää, että olisi oikeusasteiden ulkopuolinen riidanratkaisumekanismi. Tietyissä jäsenvaltioissa ei ole selkeää pois pääsyä, vararikosta ei ole konkurssimenettelyä. Mikäli kuluttaja on ylivelkaantunut, sellaisista syistä, jotka eivät ole hänestä johtuneet, niin tulisi olla tietty mekanismi, joka mahdollistaa sen, että tässä on mahdollinen päästä pois tästä ylivelkaantuneisuuden tilanteesta. Kuten vaikka Espanjassa ei ole mitään poispääsyä kiinni lainasta, eli pankki sitten aina velka anteeksi. Tässä saattaa olla erittäin korkea ja pitkäaikainen velkataakka, tässä menee, saattaa kuluttaja menettää talon, koko omaisuuden ja ei ole mitään mahdollisuutta kuluttajalla päästä enää taloudelliseen tasapainotilanteeseen. No, nyt tämä esitelmäni päättyy ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Ensimmäinen suositus oli, että tiedotuksen rahoituspalvelussa pitäisi olla yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää. Kysyisinkin, onko teidän mielestänne sijaa uudella lainsäädännöllä, jotta tavoitteeseen päästään, vai onko enemmänkin tarvetta sille, että riippumaton elin sen tekisi? And... Otetaan muutama kysymys ja sitten vastataan seuraava puhuja niin minä pohdin vain, teittekö pidemmälle meneviä johtopäätöksiä kokemuksesta, erityisesti hyvin korkean koron lyhytaikaista lainoista, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tästä on valtavaa haittaa kaikkein köyhimmille kansalaisille. Jotain lainsäädäntö on ensi vuonna luvassa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joidenkin mielestä tämä ei mene riittävän pitkälle. Eli kysyisin noista koroista, siitä miten kallis voi tällainen lyhytaikainen laina olla ja miten sitä voitaisiin rajoittaa. Thank you. Edustaja Steiler. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos selvityksestä. Pikaisesti muutama asia. Läpinäkyvyys on aina tärkeä missä tahansa, kun on kyse maksuista. Mainitsitte se asuntoluotot. Ja markkinat ovat muuttumassa. Ehkä olisi mielenkiintoista tietää siitä enemmän, mitä mieltä olette sitten mahdollisista muutoksista, jotta voidaan maksaa etuajassa ja tietäisivät, mitä ylipäätään maksavat. Jotain selvityksestä on jäänyt pois mielestäni ajatellen verkkosivutiedot, mitä mieltä olette siitä. No, keskivertokuluttaja ei ole, kaikki ovat erilaisia. Siksi ehkä tarvitaan tähän selvyyttä. Sivulla 50 on myös luototuksesta Totta kai siihenkin liittyy paljon mainontaan liittyen. Siellä on jotain kampanjonista puhetta niin, että ettei lapsille ruveta tarjomaan mitään. Lucy Anderson totesi, että tämä on kuitenkin niitä kriittistä, ajatella varsinkin haavoittuvia kuluttajia. Sitten vakuutuksista haluaisin jotain lisää tietää, minkälaisia välitysmahdollisuuksia siellä on ehkä. Entäpä sitten jonkinlainen rahoitukseen liittyvät kuluttaja-asiamiehet ja niin edelleen. Mitä esittäisitte tehtäväksi seuraavan viiden vuoden aikana? Take those three and then we'll do another round. Nämä kolme nyt ja sitten toinen kierros sen perään. Ne tiedot, joita tulee antaa kuluttajille. No, tässä tilanne vaihtelee maittain se, miten tietyt rahoitukseen liittyvät asiat ymmärretään. En tiedä, onko lainsäädäntö, joka on hyvin kuvailevaa, niin on, en tiedä, onko se paras ratkaisu. Mielestäni tässä pitäisi sääntelijän luoda sellaiset puitteet, että palveluntarjaaja joutuu antamaan selkeät selkeät ohjeet siitä, selkeä kuvaus siitä, mitä tämä tuote pitää sisällään läpinäkyvällä tavalla. En tiedä, mielestäni tässä voidaan selkeästi kuvella, miten tässä palvelutarjan tulee toimia. Olisi hyvä katsoa, miten kuluttajat reagoivat tiettyihin asioihin, tiettyihin tarjottuihin palveluihin. Ja näitä on tehty vaikkapa merkintöjen suhteen, niin miksei näissä asioissa voida tehdä myös. En maininnut näitä pikavippejä, payday on asiat muuttuvat erittäin nopeasti. Ja korkeakorkoiset luotot, niin tämä on aiheuttanut erittäin paljon huolia. Ihmiset eivät ole ymmärtäneet, mihin he ovat ryhtyneet. Joskus korot ovat aivan uskomattomia, vaikkapa 4000 prosenttia mutta koska kyseessä on lyhytaikainen luotto, niin ihmisiä kiinnostaa se, kuinka paljon he joutuvat maksamaan. Eivät he ymmärrä 4000 prosenttia korkona. Mutta mikäli tässä ilmenee ongelmia maksussa ja maksaa liian päivän myöhässä, tässä tulee suuria kustannuksia. Yhdistynyt kuningaskunta on ryhtynyt sääntelemään tätä alaa ja tässä on nyt ennustettu ainoastaan kolme palvelun tarjoajaa selviää näistä uusista säännöistä. Minne ihmiset, mistä ihmiset hakevat lyhytaikaista luottoa, kahden, kolmen kuukauden luottoa? Mitkään pankit eivät anna luottoa, joka kestää alle, joka alle tällaista lyhytaikaista luottoa. Pitää katsoa, miten tässä onnistutaan. Tuleeko tässä panttikauppa tai koronkiskurit, palaavatko nämä vai miten tässä tapahtuu? Mitä tulevaisuudessa tapahtuu siihen nähtäväksi? On the uh, increased transparency Lisät läpinäkyvyyskin lainojen suhteen. Tässä on tapahtunut paljon kehitysaskelia. Ongelma vie siinä, kuinka kuluttajat ymmärtävät ne tiedot, jotka palveluntarjoajat kuluttajille suovat. Vaikka tässä on kehitytty merkittävästi, niin täytäntöönpano ja täytäntöönpanon tehokkuus tulisi sääntelijän lainsäätäjän toimesta – rakastaa. Ei pidä odottaa, että ongelmat ilmenevät, vaan pitää katsoa, toimivatko nämä ohjeet, ymmärtävätkö ihmiset nämä tiedot. Täytäntöönpano ja tehokas täytäntöönpano ovat tässä avainasemassa. Se, että saavutetaan annetut tavoitteet. Vertailu, nettisivustot, me emme tähän perehtyneet, sillä tämä on erittäin monimutkainen asia. Tarjoavatko ne neuvoja vai ei, ovatko ne itsenäisiä vai ei. Jotkut sidosryhmät nostavat nämä esille, mutta pitää katsoa, ovatko nämä yhteydessä tiettyyn palvelun tarjoajan ja sitten kuluttajat eivät ole tietoisia tästä. Tiettyä brändiä käytetään vertailun nettisivusta, niin sitten toista brändiä käytetään itse rahoituspalveluun, ja kuluttajan pitäisi saada tieto, liittyykö tämä nettisivusto tiettyyn palveluntarjoajaan vai ei. Joten tämä ei ole asia, joka pitäisi jättää käsittelemättä. Tämä ei vaan välttämättä kuulunut tämän tutkimuksen soveltamisalaan, tämän tutkimuksen piiriin. Ja vakuutuksen suhteen ei henkivakuutus on melko monimutkainen. Se ei ole tiettyyn hyödykkeeseen sidottu vakuutus kuin vaikkapa auto- tai asuntovakuutus. Henkivakuutus ja säästö, säästöön liittyvät vakuutukset, niin, jotka tulevat maksuun siinä vaiheessa, kun kuolee tai eläkkeelle, niin tässä pitää ymmärtää kustannukset, joita tässä koituu, ja pitää ymmärtää myös riskit, jotka tähän liittyvät. Tähän liittyy sijoitustoimintaa. Direktiivissä voidaan antaa tiettyjä periaatteita, mutta lainsäätäjillä on velvoite katsoa, että palveluntarjoajat kunnioittavat direktiivin säännösten henkeä kaikista näistä suosituksista, niin minä olen sitä mieltä, että pitäisi sääntelijän lainsäätäjän pitäisi kuluttajan puolesta tarkastaa nämä tuotteet ennen kuin ne tulevat markkinoille ja ongelmia pitäisi puhua ennen kuin ne ilmenevät. Siinä vaiheessa, kun tässä ongelmia ilmenee, niin eli ongelmia, ongelmat pahenevat ja niitä saattaa ilmetä monille eri tahoille. Vreau să subliniez că este un studiu extrem de... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että tämä on hyvin tärkeä tutkimus, joka meille nyt esitellään. Ja jos jokainen katsoo omaa maataan, niin voidaan nähdä, että on monia kielteisiä kysymyksiä. Monet kansalaiset kohtaavat tällaisia ongelmia ja on ongelmia siinä, mitä tietoa esimerkiksi kansalaisille annetaan tietyistä tuotteista. Yksi asia jäi minulle kuitenkin hiukan epäselväksi. Voisitteko antaa meille suosituksia, miten voisimme päästä siihen, että kuluttajamme ymmärtäisi annetun tiedon paremmin? Ehkä meidän pitäisi toimielinten puolelta tehdä rakenteellisesti tässä jotain. Ehkä ei niin, että tuotteita tarjoava – antaa tietoa, vaan ehkä pitäisi olla jonkinlainen riippumaton taho, joka antaisi kuluttajille juuri sellaista tietoa, jota kuluttaja tarvitsee. Toisaalta on toinenkin ongelma, joka liittyy neuvotteluvoimaan. Totta kai palvelun tarjoajalla on tässä paljon enemmän neuvotteluvaraa kuin sillä, joka tarvitsee esimerkiksi lyhyellä aikavälillä rahaa Käytännössä on paljon esimerkkejä, joista olemme nähneet, että riippumattomat neuvonantajat ovat hyvin tärkeitä. Tiedän monia esimerkkejä, joissa tällaiset riippumattomat kolmannet tahot ovat kuitenkin toimineet oman etunsa mukaisesti ja halunneet rahaa omaan pussiin, ne eivät käyttäneet kuluttajia ongelmiensa kanssa. Eli ehkä tässä pitäisi löytää jonkinlainen toimielin, joka todella voisi antaa kuluttajalle riippumatonta tietoa, jottei tällaisia tragedioita pääsisi enää syntymään. Kiitos. Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, da kann ich ja... Niin, kiitos. Minunkin kysymykseni liittyy tuohon äsken mainittuun ongelmaan, eli kun tällaisia ongelmia esiintyy, joista edustaja Grampini juuri puhui, niin miten hoidetaan oikeudellisesti nämä kysymykset? Eli itsekin alustuksessanne sanoitte, että monet kansalaiset eivät ymmärrä, mitä näissä rahoituskysymyksissä tapahtuu. Monet ihmiset eivät ilmeisesti edes oikein tiedä, mitä korkotaso tarkoittaa. Eli miten sitten lopulta tiedetään, onko kuluttaja todella ymmärtänyt kaiken sen tiedon, jota hän on saanut. Yksi asia on se, että annetaan jotain tietoa, saa sitä vastaanottaa, mutta se pitää myös voida ymmärtää ja tehdä sen pohjalta päätökset. Ja jos ongelmia sitten syntyy, niin kukaan tässä oikeassa kiistakysymyksessä? Jos sanotaan, että minä annoin kaiken tiedon, olen toiminut aivan oikein, miten pystytään ratkaisemaan tämä ongelma? Uskoakseni tämä on yksi suurimmista kysymyksistä, joita meillä on ratkottavana tällä hetkellä. Ehkä, kun itse sanoitte, että paljon on vielä tehtävää tässä, olisikohan teillä joitain esimerkkejä siitä, mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä? Kiitos. Olga Schenlöva. Děkuji a já také budu vlastně plynule navazovat. Kiitos. Minäkin Jatkan näiden kysymysten pohjalta. Kiitos herra Müller esittelystä ja suosituksistanne. Minun korvani pisti suosituksissanne se, että pitäisi lisätä tai kasvattaa riippumattoman neuvonnan osuutta. Miten sitä voisi olla enemmän tarjolla? Minkälaista olisi riippumaton neuvonta? Sitten mitä tulee rahoituslukutaitoon, ja mikä siinä on rahoituspalvelujen tarjoajan vastuu, niin olisi hyvä pitää mielessä, että tämä lukutaito ei koske pelkästään rahoituspalveluja. Ihmisten pitäisi tuntea paremmin tilanne sikäli, että tietävät, missä asemassa palveluntarjoajat ovat. Esimerkiksi luotomaksussa saattaa joutua noidankehään, kun maksaa yhdellä luotolla toista luottoa. Eli riippumaton tiedottaminen on ehkä vain osa ratkaisua. Onko teidän mielestäni sitten mahdollista tarjota sellaista tietoa, että se olisi jonkinlaista vakiomuotoista? Kiitos. I think I've got the last question. Ja sitten viimeinen kysymys kai minulta. Ehkä tämä on erityisen tärkeää? Se minulle, koska pari viime vuotta olen tehnyt työtä asuntoluottodirektiivin parissa. On, on vakavasti suhtauduttava myös siihen, että jos huomataan ongelmia, niin sitten pitää osoittaa myös suuntaa, miten ratkaista ongelmaa. Me olemme hyväksyneet asuntoluotoista lainsäädäntöä ja jotain nyt täytäntöönpano jäsenvaltioissa. Esimerkiksi jos ajatellaan eri valuutossa tehtävät luotot, kuinka paljon tietoa pitäisi tarjota, varmistaa, että vaihdetaan niin kesken parhaita käytänteitä näissä asioissa, kun ajatellaan myös välikäsien roolia. On erittäin tärkeää, että katsotaan mitä nyt olemme saaneet aikana, eikä ruveta peräänkuluttamaan lisälainsäädäntöä. Nimittäin yhtä lailla meillä on paljon pk-yrityksiä, jotka sanovat, että luoton tarjonta on se, mistä kenkä puristaa. Kulutiosuutta tarvitaan ja, ja siinä on paljon tehtykin kriisin jäljiltä, mutta kyllä tässä tarvitaan myös luoton tarjoamista. Me katsomme valiokunnassa sisämarkkina-asioita. Te mainitsitte jotain, joka on enemmänkin kansallisessa toimivallassa ja aina tässä täytyy painottella tai äh, punnita sitä, mikä on Euroopan toimivaltaa, mikä on kansallista toimivaltaa. Ei haluta, että hanaa pannaan kiinni jossain ja se edellyttäisi yhdenmukaisempia sääntöjä, kun sen sijaan voisi parhaimpia käytänteitä vaihtaa. Varmasti olisi hyvä ensinnäkin tietää, täytäntöön pannaan kaikkea, toimiiko se, varsinkin kun se on niin uutta. Sellaista huolta on ollut ilmassa, että tiedon vakioiminen – aiheuttaisi aika lailla kustannuksia alalla. Onko tässä löytynyt oikea tasapaino niin, että kuluttajat saavat kyllä riittävästi tietoa, mutta alalla ei syntyisi kustannuksia. Myynti väärin perusteen sitten kyllä skandalia on ollut, mutta minun omassa maassani on myös sakkoja asetettu alalle. Onko tämä sisämarkkina-asia vai yksittäisen jäsenvaltion oma asia? kunhan vain tieto kulkee maasta toiseen. Ehkä siinä voidaan tarvita sisämarkkinan kiinni. Sitten petitillä kirjattu tiedot. No ensinnäkin, miten kuluttajat suhtautuvat verkossa tarjottavaan pieneen tekstiin tai sitten mikä on paperilla. Jos verkossa tekee sopimuksen, niin pitää vain ruksata, eikä kukaan edes lue mitään, vaan ruksaavat vain ruudun. Onko tässä jotain vastaavuutta, kun asioita vaaditaan yhtäältä verkossa ja toisaalta paperimuotoisissa sopimuksissa? Mutta ensinnäkin tarvitaanko sisämarkkinat toimia tässä? Eli yhtäältä voidaan suojata kuluttajaa, mutta on myös sitten luottoa tarjolla, koska monet yritykset valittelevat sitä. I think I will start by answering. Aloitan vastaamalla kysymykseen, tähän viimeiseen kysymykseen. On totta, että vastaanotodirektiivissä on tehty paljon, mutta nyt kyse on siitä, kuinka se tässä pannaan täytäntöön. Nämä vierasvaluuttalainat ovat sellaisia, joihin on puututtu, mutta se, miten tämä selitetään kuluttajille, on erittäin tärkeä ja sillä on erittäin suuri vaikutus. Ei tässä haluta liian kuvailevaa määräilevää direktiiviä, mutta toisaalta on tärkeää katsoa, kuinka lainsäätäjä toimii. Näiden tulisi mennä kentälle katsoa, miten tässä toimitaan, toimitaanko tässä direktiivin hengen mukaisesti vai onko tässä liian monimutkaisia toimintatapoja. Riskin voi selittää yksinkertaisella tai monimutkaisella tavalla. On tärkeää, että kuluttajat tietävät, mitä heille saattaa tapahtua. Otetaan vaikkapa asuntolaina, kiinalaina. Mm, tässä kaikki ymmärtävät, että mikäli ei maksa lainaa takaisin, niin silloin saattaa menettää asuntonsa. Ihminen ajattelee, että en minä näin tee. Mutta kun puhuu ihmisille, jotka vaikkapa ovat joutuneet työttömäksi, niin silloin he eivät voi maksaakaan lainaa takaisin. Silloin heille ilmenee, että tämä ei olekaan mikään abstrakti tapahtuma, vaan tämä on hyvin lähellä todellisuutta. Mielestäni tässä eri maiden välillä tullaan toimimaan eri tavalla, mutta toisaalta tässä voisi olla yleinen suositus Euroopan unionilta, joka määrää, että tässä lainsäädäntöllä pitäisi olla eksantti lähestymistapa, pitäisi olla proaktiivisempi, ennaltaehkäisevä lähestymistapa nämä verkkoväliteiset ja ei-verkossa tapahtuvat ehdot. Tämä on erittäin laaja asia. Tämä menee rahoituspalveluiden ulkopuolellekin. Monet ihmiset ovat eri palveluita netistä ostaneet. Ja ihmiset eivät useinkaan tiedä, millä ehdoin he ovat palveluita tai hyödykkeitä ostaneet. Edes silloin, kun he saavat itse paperiversion tästä asiakirjasta, jossa on ehdot kirjoittuna. Mitä tulee mm, tähän siihen, että kuluttajat ymmärtäisivät paremmin rahoituspalveluita, niin me olemme sitä mieltä, että tämä koskee kiinnelainoja, kiinteäkorkoisia kiinnelainoja, monimutkaisia palveluita. No, ne eivät ole välttämättä kauhean monimutkaisia, mutta sitten on investointituotteita, jossa sitten on erilaisia vaihtoja tai vipuja, Joten olisi tärkeää, että kuluttaja saa öö, neuvontapalveluita. Kaikki omistajat ja palveluntarjoajat voisivat olla vastuussa siitä, että he antavat reilua, objektiivista neuvontaa kuluttajille. Se on yksi mahdollinen lähestymistapa. Se, onko tämä riittävää, niin se ei välttämättä... No, se ei ole selvä asia. Miten asiat kerrotaan selitetään kuluttajille. No, tämä kenties jäsenvaltioiden tehtävä luoda neuvontapalvelujärjestelmä, joka saattaisi olla siis maksullinen. Yhdistyneessä kuningaskunnan Money Advice Service, jonka eri rahoituslaitokset maksavat. Mutta tässä tarjotaan myös muita palveluita kuin yksittäistä neuvontapalvelua. No, lisäksi on olemassa velkaneuvontaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on Fair Share-niminen palvelu. Se on rahoituslaitosten maksama, mutta myös tiettyjen vaikkapa kaasusähköfirmojen maksama. Tässä siis eri yritykset maksavat neuvo, neuvontapalvelua, jotta ihmiset eivät joutuisi maksamaan näistä palveluista. Tässä on useita eri malleja, joita voidaan harkita, mutta on parasta, että jäsenvaltio itse päättää, miten tämä asia pannaan täytäntöön. Tässä pitäisi kuitenkin ottaa opiksi, pitäisi katsoa tapahtuuko, mitä kentällä tapahtuu, onko kuluttajilla oikeasti riittävästi tietoa. Ja ovatko venun tarjoajat vastuussa siitä, että kuluttaja ymmärtää, mitä on ostamassa – niin mikäli näin on, niin sitten neuvoni kollega Hillille on se, että tässä tehdään näitä ennaltaehkäiseviä tarkastuksia ja katsotaan toimiiko tämä. Thank you. Checking. Kiitos. Eli ja taas täytäntöönpano, täytäntöönpano. Kiitoksia kovasti So the second... Eli toinen tutkimus liittyy kuluttajien syrjintään digitaalisilla sisämarkkinoilla. Professori Hans Schulte Nelki on sen laatinut. Toivottavasti ääntämys onnistui. Hän on yksityisoikeuden professori Osnabrückin yliopistossa. Olkaa hyvää. Very much, um, also for Kiitos oikein paljon. Kiitos myös tuosta hienosti lausutusta nimestä. Voitte itse päätellä sitten minun englannin ääntämystäni. Minä esittelin tutkimuksen kuluttajien syrjinnästä digitaalisilla sisämarkkinoilla, joka tehtiin tämän valiokunnan tai tämän valiokunnan edeltäjän valiokunnan nimissä. Otsikko voisi olla myöskin kuluttajien turhautuminen digitaalisilla sisämarkkinoilla. Se on tässä aiheena kuluttaja, joka on niin rohkea, että hän pyrkii tilaamaan jotain rajat ylittävästi nettikaupasta oman maansa ulkopuolelle, mutta EUn sisällä turhautuu usein, koska hän huomaa, että tilausta ei voi tehdä tai että tilausehdot ovat huonommat kuin jossain muussa maassa. Me katsoimme hiukan oikeassa maailmassa sitä, mitä tapahtuu, ja me katsoimme nykylainsäädäntöpuitteita, miten voidaan vastustaa kuluttajien syrjintää, ja teemme joitain ehdotuksia. Perustiedot varmasti ovat melko hyvin tiedossa täällä kokoussalissanne. 74 prosenttia kaikista kauppioista eivät myy muihin EUn jäsenvaltioihin. Tämä koskee myös nettikauppoja lähes yhtä korkealla luvulla. Kaksi kolmannesta kaikista nettikaupasta yhdistyneessä kuningaskunnassa eivät koskaan myy toiseen maahan. Ainoastaan 9 prosenttia kaikista kuluttajista ostaa nettikaupan kautta toisesta jäsenvaltiosta ja noin 50, joskus 40, joskus 60, mutta noin 50 prosenttia kaikista pyrkimyksistä yrityksistä ostaa rajat ylittävästi epäonnistutaan, eli noin puolissa onnistutaan. Minkä tyyppistä syrjintää sitten tapahtuu? Sitten kieltäydytään ottamasta tilausta ainoastaan maantieteellisen oleskelun pohjalta kuluttajat saavat oppia, että emme tee kauppaa tuohon maahan. Tai vielä pahempi on se, että kuluttaja ei saa tietää, vaan hänet ohjataan suoraan toisaalle, eli yrittää kirjoittaa tietyn nettikaupan osoittain, jota haluaisi käyttää, ja sitten automaattisesti hänet ohjataan sitten kansalliseen yleensä vastaavaan satelliittipisteeseen, saman palvelun tarjoajan satelliittipisteeseen ja joskus siellä tuotteet ja palvelut ovat toisenlaiset samoin kuin hinnat. Usein kuluttajat joutuvat huomaamaan, että hinta on korkeampi. Ja tietenkin kaikki muut olot, joissa erilaisia ehtoja toteutetaan siis hinnan ohjelta esimerkiksi siis saattaa joutua huomaamaan, että minun on kalliimpi ostaa kuin kuluttajan toisesta maasta. Ja maksutapa voi vaihdella. Ja lisäksi melko ärsyttävää, jos on kansainvälinen kuluttaja. Jos haluaa ostaa digitaalista sisältöä, niin huomaa, että on olemassa tiettyjä maantieteellisiä rajoitteita, eli voi kuunnella jotain musiikkia ainoastaan Ranskassa, ja sitä siellä osti jossain muussa maassa, ehkä melko monimutkaisen menettelyn kautta voi siirtää oikeudet toiseen maahan. Ja sitten jos palataan lähtömaahan, niin sama ongelma on edessä jälleen. Nämä ovat taitoja ongelmia, jotka haittaavat erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita. Mitkä ovat sitten syyt? Joskus kerrotaan syyt, joskus ei. Usein nämä liittyvät kuljetuksiin, toimituksiin, mutta nämä eivät aina päde digitaalimarkkinoille. Jotkut yritykset antavat ymmärtää, että on vaikea huolehtia siitä, että varmasti saa maksun tietyistä maista. Ja joskus on kieliongelmia, yritys pelkää, että saattaa olla jonkinlainen valitus tai ongelma, joka esitetään kielellä, jota yrityksessä ei osata. Usein oikeastaan lähes tärkeimpänä syynä, joka mainitaan, on oikeusvarmuuden puute, erityisesti mitä tulee kuluttajiin muissa jäsenvaltioissa. Puhun tästä myöhemmin vähän lisää, mutta usein yritykset sanovat, että no, muissa maissa on erilaisia kuluttajatottumuksia ja siksi haluammekin markkinointisyistä paikallisen nettikaupan, josta voidaan paremmin palvella näitä kuluttajia. Useinkaan ei tietenkään sanota, että tähän sisältyy korkeampi hinta joissain maissa. Jos katsotaan nykylainsäädäntöpuitteita, yleisesti ottaen voidaan sanoa, että meillä ei ole valtavan paljon tällaista lainsäädäntöä ja joskus ehkä tulee tiettyjä rajoituksia ajatellen yritysten perusoikeuksia, joista voi olla ongelmia, kun ajatellaan laillisten puitteiden kehittelemistä, jotta voidaan taistella kuluttajien syrjintää vastaan. puhun vähän lisää perusoikeuksista ja vapauksista, erityisesti palveludirektiivistä. Jätän nuo muut aiheet, jotka liittyvät kansainväliseen yksityisoikeuteen, Brysselin ykköseen, Rooman ykköseen, kilpailulainsäädäntöön ja teollisen tekijän oikeuksiin. Voitte esittää kysymyksiä niistä, jos haluatte. Perusoikeudet ja vapaudet. Ensimmäisenä tulee mieleen ihmisoikeudet, erityisesti oikeus siihen, että kohdellaan syrjimättömästi, eikä syrjitä rodun tai sen alkuperän pohjalta. Ei se yleensä rasismia ole, ettei palvella asiakkaita muista maista. Jossain näiden tapauksissa näin voi tietenkin olla, mutta kuitenkaan tämä ei liity mitenkään sisämarkkinoihin, kun ihmisoikeuksia suojellaan kaikkialla, ei ainoastaan eu kansalaisten osalta. Eli tässä ei ole paljonkaan toivetta, ainakaan ratkaisun tähän erityisongelmaan, että käytettäisiin perusihmisoikeutta, siis syrjimiskieltoa rodun tai etnisen alkuperän pohjalta. Vähän todennäköisemmin voitaisiin saada vähän apua ainakin EUn kansalaisten oikeuksista, erityisesti oikeudesta näyttää syrjimättömästä käsittelystä kansalaisia ei saa syrjiä tietyn kansalaisuuden tai jäsenvaltion mukaan. Se on tietenkin osa perusoikeuksia. Kuitenkin on hyvin selvää, että tämä oikeus koskee henkilöitä. Ending the applicability of Yhteisen tuomioistuin on ollut tässä hyvin varovainen, kun puhutaan yksityisistä henkilöistä, heidän suojelusta tässä yhteydessä, eikä valtioista esimerkiksi, jos on esimerkiksi hyvin voimakkaasta standardoinnista käsitys, niin silloin voisi olla, että ajateltaisiin sitä, että että yritystä tai kuluttaja ei voi syrjiä kansalaisuuden tai oleskelupaikan pohjalta, mutta on kyseenalaista, onko yrityksillä, erityisesti pk-yrityksillä, velvollisuus palvella kaikkia kuluttajia kautta Euroopan unionin näiden sääntöjen pohjalta. Sama koskee perusoikeuksia sisämarkkinoilla tavaroiden ja palveluiden ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta siis on enemmänkin poikkeus, että nämä ovat voimassa olevia oikeuksia, jotka koskevat muita kuin valtion tapauksia, kun kohdistetaan vaatimuksia kansalaisiin. Jos ajatellaan muuta lainsäädäntöä, niin sitä on piiloteltu johonkin palveludirektiiviin. Artikla 20 palveludirektiivissä ja kun sitä lähtee lukemaan, niin se näyttää mahdolliselta avulta tässä yhteydessä. Siinä sanotaan, että jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että perusmahdollisuudet saada palvelua eivät sisällä syrjiviä sääntöjä, jotka liittyvät kansalaisuuteen tai oleskelupaikkaan mutta voidaan ajatella erilaisia ehtoja silloin, kun ne ovat oikeutettuja objektiivisin kriteerein. Tämä selkeästi koskee myös yksityisyrityksiä, mutta kuitenkin ei ole oikeastaan ollenkaan tai mitään täytäntöönpanoa tässä kohdin. Lähes kymmenen vuotta tai kahdeksan vuotta jälkeenpäin. Ehkä tähän on myöskin tietyt syyt. En puhu tästä sen enempää, mutta minusta tuntuu, että tässä on hyvin epäselvää se, mikä soveltamisala on. Ja aivan erityisesti se, onko tässä tosiaan tarkoitus huolehtia käytännön täytäntöpanosta siitä, että tätä noudatetaan. Onko tämä enemmän kannanotto. Halutaanko tässä huolehtia siitä, että yritykset tarjoavat palveluita sellaisiin jäsenvaltioihin, joissa eivät halua toimia? Minun henkilökohtainen yleisempi vastaus on luultavasti ei, ainakin oikeudellisten saamimme neuvojen pohjalta. Tämä olisi liian pitkälle menevää sopimusten puitteissa jos ajatellaan unionin toimivaltaa. Ei tietenkään ole sääntöjä poikkeuksia, poikkeustapauksia. Voi olla, mutta sääntönä tämä ei pätisi. Mutta jos ajatellaan sää, selitystä sille, mitä voitaisiin ajatella tässä, jos ajatellaan avoimuussääntöä, että olisi tavoitteena ainakin huolehtia siitä, että yritykset alusta lähtien paljastavat, missä maassa haluavat toimia, missä eivät. Tämä ainakin auttaisi tuon turhautumisen yhteydessä, kun turhautumista tulisi silloin ihan jo alkuvaiheessa, eikä vasta sen jälkeen, kun on yrittänyt tehdä tilauksen. Ja yritykset, jotka paljastavat, että he, ne eivät halua toimia aktiivisesti, että yritykset eivät halua palvella tietyissä jäsenvaltioissa, niin siihen voisi olla tietyt syyt. No jätän nyt väliin tuon kansainvälisen yksityisoikeuden osan ehkä yksi poikkeus, vain koko järjestelmä johtaa siihen lopputulokseen, että yrittäjät, jotka aktiivisesti myyvät kuluttajille, heillä on vaarana, että nostetaan kanne kuluttajan jäsenvaltiossa. Tämä on tietenkin edistystä kuluttajasuojan osalta. Vielä lisänä kuluttaja voi ottaa oman oleskelupaikkansa säännöt pohjaksi sellaisissakin tapauksessa, kun yrityksen kotimaan lainsäädäntö on voimassa. Ja tämä nähdään laajalti mahdollisena sisämarkkinoiden esteenä. Kyllä se on eduksi kuluttajasuojalle, koska kuluttaja voi tuntea olevansa hyvin turvallisessa tilanteessa ja saa ainakin oman maansa kuluttajasuojan takeena. Mutta jotkut yritykset voivat nähdä tämän esteenä. Esteenä, joka voi olla osa syynä siihen, että yritykset eivät niin mielellään palvele kuluttajia tietyissä maissa. Joitain ehdotuksia toimiksi näissä puitteissa. Näette siellä tuon keppi tai porkkana kysymyksen. No, ehkä olisi ihan hyvä kokeilla ensin tuota porkkanaa, mutta enemmän poliittiseen harkintaan voitaisiin ajatella nykypuitteissa ainakin, että velvoitettaisiin nettikaupat kertomaan heti mihin, mistä maista he eivät hyväksy tilauksia tai mistä maista tuleville kuluttajille on erityisehdot. Joitain kuluttajasuojadirektiivissä olevia sääntöjä meillä jo on, mutta niitä voitaisiin ehkä vahvistaa. Ja sitten tietenkin on aina mahdollista, että EU voisi poistaa objektiiviset syyt sille, ettei käytetä sisämarkkinoita – täysi harmonisointi tai valinnaiset menetelmät. Ongelmana tietenkin se, että joutuu tuomioistuin käsittelyyn toisessa jäsenvaltioissa. Silloin tällaiset vaihtoehtoiset riitojen ratkaisut tai netissä tapahtuvat menetelmät voisivat olla hyviä. Voitaisiin ajatella, että että huolehdittaisiin kilpailulainsäädännön noudattamisesta tiukemmin, mutta tämä koskee lähinnä yrityksiä, joilla on määräävä markkina-asema, mutta sellaisiakin tässä on. Ja tietenkin EU voisi auttaa melko paljonkin U- uudistamalla teollisia tekijäis- oikeuksiin liittyviä sääntöjä – voitaisiin poistaa tällaiset maantieteelliset lisenssit EUn sisällä. Voitaisiin sanoa, että kaikkien on pädettävä koko EUn alueella. Tämä olisi melko mielenkiintoinen muutos nykyjärjestelmään. Ja tietenkin IP-lainsäädännön lähentäminen voisi olla hyvä asia – Todellisen tekijän oikeuksien lainsäädännön lähentäminen siis. Varmasti voitaisiin ajatella myöskin tällaista menetelmää, jonka kautta helposti annetaan kuluttajille mahdollisuus valittaa omasta itseen kohdistuneeseen syrjintään. Eurooppalaiset kuluttajakeskukset ovat koonneet tällaisia valituksia. Ehkä valittaminen voitaisiin tehdä vielä helpommaksi nettisivujen, ehkä komission nettisivujen kautta. Ja tietenkin kaikki toimielimet voisivat myös julkaista parhaita ja heikompia käytäntöjä, jotta kaikille voitaisiin kertoa tiedotusvälineille ja sitä kautta kuluttajille, mitkä ovat sisämarkkinaystävällisiä yrityksiä, mitkä eivät. Kiitos oikein paljon. Kallas. Kallas. Thank you. Um, the... Kiitos. Kysymys syrjintään liittyen. On vaikea ymmärtää, miksi yritykset toimivat näin. Kyseessähän on heidän liikevaihto. Minä yritin ostaa Eurostar-junan lippua Belgiasta Lontooseen. Ja mi- jos minulla ei ollut Belgian, belgialaista puhelinnumeroa, niin sitten en olisi saanut ostaa lippua. Tämähän on aivan typerä. Kysymys on siitä, miksi he tekevät näin. Eivätkö yritykset näe tässä piileviä mahdollisia hyötyjä? Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt. Ja, äh, Kiitos. No, tässä oli meille paljon tietoa ja monet ovat varmasti kokeneet, mitä voi tapahtua. Minä astin hienon kahvilaitteen Saksassa. Äitini asuu Ranskassa, halusi saman kahvin keittimen ja halusin sen ostaa Saksassa netistä ja siellä kuulin, että me emme toimita Ranskaan. Ja sitten katsoin saman yrityksen Ranskan sivuja. Siellä oli sama kahvinkeitin, mutta kaksinkertaiseen hintaan. Ostin sen sitten Saksassa ja lähetin postissa äidilleni Ranskaan, koska tämä oli edullisempi tapa. Nämä ovat sellaisia tarinoita, joita ihmiset kokevat. Ja me vain joudumme toteamaan, että yritykset hyvin mielellään käyttävät markkinoiden pirstaloitumista – ja selkeästikin lainsäädäntö, jota on hyväksytty EUn tasolla, lähtee siitä, miten voitaisiin luoda sisämarkkinat kuluttajille, anteeksi yrityksille, mutta ei ole puhuttu niinkään paljon siitä, miten luodaan ne kuluttajille. Mainitsitte palveludirektiivin artiklan 20. Olin direktiivin esittelijä aikoinaan. Siihen meni paljon aikaa ja se vaati aika paljon hermojakin, mutta jotenkin tämäkin työ saatiin päätökseen ja minusta tuntuu, että minulla olisi vielä teille kysymys. Voitaisinko ajatella, että teidän kantanne mukaan siis käytettäisiin tätä artiklaa 20, jos täytäntöönpanossa enemmän kiinnitettäisiin huomiota siihen, huolehtia jotenkin siitä, että tulkinta tehtäisiin paremmin kuluttajan etujen mukaisesti. Voisiko tämä olla yksi lähestymistapa? Kiitos. Voisitteko vastata näihin ensin ja sitten lisää myöhemmin? Yeah, thank you for... Kiitos kysymyksistä. Aloitetaanpa tästä kakkoskysymyksestä. Ymmärrän, että esimerkkejä on paljon. Ne ovat hämmentäviä yllättäviä, ihmeellisiä, mutta ihan rationaalisia myös joskus. Teidän esimerkiksi hyvin rationaalinen yrittäjän kannalta, jos hyvä kahvi on vielä arvostetumpaa Ranskassa kuin Saksassa, niin on ihan rationaali yrityksen päätös pyrkiä pirstaloimaan markkinoita ja saada enemmän tuottoa korkeammasta hintatasosta. Tämä voi hyvin ymmärtää ja tämä vastaa tavallaan tuohon ensimmäisenkin kysymykseen, miksi yritykset joskus näin tekevät ainakin. Hyvin jännittävä kysymys on ensinnäkin se, voiko EU jotain tehdä. Jos katsotaan toiveiden kannalta, niin totta kai EUn tulisi niin tehdä, kun keskeisenä tehtävänä on edistää myös digitaalisia sisämarkkinoita. Ongelmana on kuitenkin se, että Tällainen suora toimintatapa tarkoittaisi sitä, että yritys, joka syystä tai toisesta, sanoitte stupid, typeristä syistä, mutta voihan olla kyse myös ihan älykkäistä syistä ja pakotetaan yritykset siis tekemään jotain, mitä eivät halua, eli solmia sopimuksia, tarjota palveluita tai lähettää tuotteita maihin, joissa eivät halua aktiivisesti toimia. Minusta tuntuu, että hyvistä syistä no, poliittisesti pystytte arvioimaan tämän paremmin kuin minä, mutta uskoisin, että tässä pitää olla hyvin varovainen. Ne on tässä tietyt oikeudelliset rajatkin. Kyllä on oltava olemassa erittäin hyvät syyt siihen, että lähdetään tällä tavalla hyvin tiukasti puuttumaan tavallaan oikeuteen toimia yrittäjänä. Eli pakotetaan toimimaan EUn toiveiden mukaan. Tämä olisi luultavasti mahdollista ainoastaan hyvin rajallisesti. Eli mitä voidaan tehdä artiklan 20 pohjalta? Voidaanko huolehtia siitä, että tämä saadaan paremmin läpi käytännössä? Me pohdimme tätä pitkään. Artikla 20 hän on soveltamisalan osalta tämä on hyvin kiistanalaista. Voiko tämä olla käytössä, kun puhutaan tavaran toimituksista? Ja jos voitaisiin saada se käyttöön, niin se olisi kyllä ihan järkevää, mutta on ajateltava, miten se saataisiin käyttöön. Tästä pitäisi saada EUn oma erillistä lainsäädäntöä siitä, että ei saa kuluttajia sisämarkkinoilla. Mutta varsinainen ongelma on siinä, että jopa artikla 20 tässä muotoilussaan tuo esiin objektiivisen syyn. Ja jos antaisin yhden esimerkin, joka tuli puolin kyselyssä esiin, kysyttiin yksinkertaisesti, miksi muuten tarjoatte tuotteita tai palveluita ainoastaan Belgiassa, Saksassa eikä Ranskassa ja Lankomaissa. Ja sieltä vastattiin, että no Saksan säännöt, myös sopimus oikeuteen liittyvät tunnemme, myös Ranskan tunnemme, mutta monimu- järjestelmä on liian monimutkainen. Meillä ei ole siis kompetenssia tässä. Meillä on jo riittävästi tekemistä, eli emme halua lähteä noille markkinoille. Tällaiset syyt ovat aina mahdollisia että ei haluta palvella tiettyä maata. Me haluamme kasvaa hitaammin esimerkiksi. Meillä ei ole tällä hetkellä kapasiteettia, tai emme halua lähteä näihin investointeihin, jotka olisivat tarpeen, jotta voisimme tutustua tämän kyseisen maan lainsäädäntöön. Tutkimuksessa myös hyvin selkeästi sanotaan se, että lähes jokainen, jos on jotenkin rationaalinen, syy voitaisiin todeta objektiiviseksi syyksi. Ja joka tapauksessa yritys ainakin toisella kerralla pystyy löytämään jonkun objektiivisen syyn. Eli uskoisin, että artiklan 20 toisen kohdan parempi täytäntöönpanon nykypalveludirektiivistä ei voi auttaa kovinkaan paljon. Epäsuora tie mielestäni. Yhteispeli 20.2 artiklan ja kuluttajasuojadirektiivin välillä – Eli että tähän puututaan tähän tietopakettiin ja katsotaan, mit, mitä maita palvellaan. Eli voitaisiin ottaa velvollisuus mukaan, ettei ainoastaan kerrota, mihin maihin myydään, mutta myöskin miksi. Ja voitaisiin velvoittaa yrittäjät, se varmasti olisi yhteisön oikeudessa mahdollista, kertoa tämä tieto hyvin näkyvässä kohdassa. Ja näin vältettäisiin kuluttajien turhautuminen niin, ettei vasta kymmenen minuutin kuluttua huomaa, ettei saakaan mitään tilattua. Ja toisaalta tämä ehkä vähän painostaa yrityksiä. Tämä lähestymistapa on parempi mielestäni kuin pakottaminen. Mutta kun puhutaan, puhutaan määrävästä markkina-asemasta tai muista kysymyksistä, niin varmasti pakkokin voi olla ihan hyödyllistä. Tässä vastasinkin jo melko pitkään kysymykseenne. Ja sitten tuo ensimmäinen kysymys miksi yritykset vielä näin tekevät. Minullakin on sellainen kysymys, että joskus tämmöinen on ihan pelkkää hölmöyttä. Onko tässä nyt EUn tehtävä opettaa typeriä yrityksiä vähän fiksumpaan toimintaan. Se ei ole ehkä ihan keskeisintä EUn toimialaa. Mutta nämä asiat liittyvät siihen, että kuluttajien pitäisi ehkä tiedostaa nämä asiat paremmin ja pitäisi myöskin tuoda tiedotusvälineiden tietoon se, että yritykset syrjivät kuluttajia, usein kuluttajia pienemmissä jäsenvaltioissa. Tämä toisi vähän poliittista pontta tähän kysymykseen ja voisi auttaa myös siinä, että löydetään kilpailijoita, jotka ovat valmiita täyttämään tiettyä aukkoa, jota on syntynyt markkinoilla – Kyllä tietynlainen painostus voisi olla hyödyllistä, mutta ei ehkä suoraan se, että pakotetaan yritykset tarjoamaan palveluita sinne, minne eivät halua. Koska silloin se tuskin olisi kovin hyvänlaatuista palvelua kuitenkaan, mutta ainakin julkisesti tuotaisiin esiin se, että yritykset eivät tarjoa palveluita tiettyihin maihin ja nimettäisiin nämä yritykset. koska ei ole aina helppoa nähdä kunnollista syytä tähän, että ei palvella kaikkia maita. Kiitos puheenjohtaja mielenkiintoisesta esittelystä. Kiitos myös mielenkiintoisista vastauksista ensimmäisiin kysymyksiin. Minulla olisi lisäkysymys. Selvityksessänne te mainitsitte sen, että yksi syy markkinoiden hajanaisuudelle – on siinä, että laatu on kovin vaihtelevaa siinä, mitä tuotteita tarjotaan. Tästä mainitaan ainakin tutkimuksessa. Uh, Oletko tätä vielä tivata? Eh, when it's... Minulla on tähän vielä lisäkysymys. Kun on sellainen toimija kuin vaikkapa Eurostar, niin tässä syrjitään kansalaisuuden perusteella. Minä matkustan Belgiasta Lontooseen, joten ei ole mitään mahdollisuutta sille, että minä käyttäisin muuta junaa. Ja on mielenkiintoista, että en voi vaikkapa, en voi saada ostaa palvelua, mikäli olen Viron kansalainen. En ymmärrä, miksi vain belgilaiset ja englantilaiset voisivat. mikäli kyseessä on markkinoilla toimiva öö, toimija, niin olisi kiva tietää, olisiko mahdollista saada tiukempia sääntöjä. Onko muuta kysyttävää vai saanko minä kysyä? Mielestäni oli mielenkiintoista, että otitte esille myös yrityksen oikeuden olla tarjomatta palveluita. Totta kai kuluttajilla pitää olla oikeus rajojen ylikin ostaa palveluita. Meillä on jokaisella omat esimerkkimme mutta emme halua kuitenkaan joutua siihen, että kaikki yritykset joutuisivat tarjoamaan palveluita kaikkialla. Ja sitten ei enää voida ollenkaan kahvikonetta saada, tai sitten joutuu kalleimman ostamaan. Esimerkkinne siitä, miksi joitakin palveluita ei tarjota, niin ehkä tämä on se porkkana, jota meidän pitää yrityksille tarjota. Miksi hyväksyt vain belgialaisen luottokortin eikä virolaista, jos se nyt on hyvä esimerkki, jolla voidaan korttimaksujärjestelmää viedä eteenpäin Virossa. Tiedän aika hyvä sähköinen terveysjärjestelmä kyllä, mutta voinko minä mennä apteekkiin, jos ei minulla ole teidän korttianne, kun en ole virolainen kansalainen, eikä minulla ole tietenkään samaa tarjontaa. Eli aina tässä joitakin esteitä on jossain. Minä uskon, että jos voidaan saada kaikki irti sähköisestä kaupunkikäynnistä kuluttajille, niin se edellyttää erityistoimia voidaksemme korjaamaan tilannetta, että keskitytään siihen, mistä koituu hyötyä sekä yrityksille että kuluttajille. Erityisen kiinnostunut olin luettelostanne liittyen keppeihin ja porkkanoihin, että voidaan teollisen tekijänoikeuslainsäädäntöä kohentaa ja käytetään kilpailulainsäädäntöä tehokkaammin, varsinkin nämä Uber on yksi esimerkki näistä ongelmista, ainakin jossakin maissa on ollut ongelmia niin, ettei mennä rimaan alta ja tarjota palveluita, jotka eivät ole samantasoisia kuin aikaisemmin on saatu. Sen sijaan, että noin vain yksi kantaan kiellettäisiin tällaisia maksupalveluita. Ja sitten eurooppalainen kauppalaki on esimerkki siitä, että moni sanoi, että kuluttaja ehkä joutuu siinä huonopan asemaan. Ja totta kai, jos haluamme kuluttajia toimimaan digitaalisesti, niin tarvitaan hyviä kokemuksia. Well, thank you again for this question. Kiitos taas kysymyksistä. Aloitetaanpa viimeisestä liittyen eurooppalaisen kauppalakiin. En ole ehkä ihan neutraali tässä, koska oli mukana laatimassa komission työryhmässä. Se valmisteli ehdotusta ja siellä oli mukana myös toteutettavuustutkimus. Mutta kyllä pitää paikkansa. No ensinnäkin voi kyynisestikin vastata tähän kuluttajat eivät maailmassa välttämättä saa hyvää palveluita tuotetta, jos eivät ylipäätään pysty edes tilausta tekemään. Mutta jos sitten voitaisiin saada useammat yritykset hyväksymään tilauksia muistakin maista, niin ainakin se olisi edistystä. Ja totta kai täytyy taata se, että kuluttajan suoja taso säilyy kuitenkin kauppalaissa, ainakin sen tasoisena, että kuluttajat voivat luottaa suojaan, jota EU suoja, an, suoraan antaa. Että ei ole pelkästään eurooppalainen suoja plus kansallinen suoja. Mitä tulee sitten kauppalaisen sisältöön, niin jos sitä tulee sitten estää digitaalisille sisämarkkinoille, koska sopimus lainsäädäntö on erilaista, niin totta kai silloin EU on jotain tehtävää. Ei pelkästään vähemmäissuojaa nostettaisiin, yhdenmukaisettaisiin kautta linjan, tai sitten katsotaan sitä sisämarkkinoiden suunnalta, ei olisi niin kovin suuria eroja, eli yhdenmukaisettaisiin tai lähennettäisiin. Sitten tämä Uber-taksi-tapaus ja perusvapaudet ja myös vapaus tarjota palveluita, niin on silläkin rajansa. Ja rajaluettelo on aika pitkä ainakin tuomioistuimen jäljeltä. Kuluttajansuoja toki, mutta yleinen turvallisuus, liikenneturvallisuus ovat esimerkkejä näistä reunaehdoista. Ikävä kyllä, todennäköisesti nyt oli tätä tarkastanut, mutta ei tässä kovin seikkaperäistä analyysiä tehty. Mutta tämä kuuluu jäsenvaltioiden oikeuksiin määritellä, minkä tasoista määräyksiä toteutetaan esimerkiksi taksialalla, kuten Uberin kohdalla. Tässä ehkä on sijaa yhdenmukaistamiselle, ainakin niillä aloilla, jotka nyt ovat jäsenvaltioiden hartialla, ellei sitten EU-ssa ole tarjota jotain tarjota esimerkiksi taksiliikenteen osalta. Luottokortti ja sähköinen terveyspalvelu tai apteekkipalvelu. Minulle tulee siitä mieleen, että ainakin on kyse poikkeuksesta, kun on kyse lääkinnällisestä avusta, ensiavusta ainakin, sitä on kyllä annettava. Se on yksi virhe, jonka EU-lainsäädäntö voisi korjata, koska selvää tarvetta on mahdollisesti. Eli pakkotoimiakin voitaisiin asettaa, jotta virolaiset apteekit voivat tuotteita myydä, vaikka on vääränlainen kortti. Eurostaarista sitten en tiedä, onko kyse kansallisuudesta vai kotipaikasta. Ei, nyt tarkasta, oletteko Ranskan tai Belgian kansalainen, vaan teidän täytyy olla joka pysyvästi tai ainakin tällä haavaa jossain maassa. Ja jos on todellakin kyse kansalaisuudesta, niin silloin se on todellinen ongelma. Syrjintä vain siitä syystä, että on jonkin jäsenvaltion kansalainen, on aivan varmasti 18 artiklaa rikkova perussopimuksessa, siis se olisi aivan laitonta. Eurostarin, kun ei tiedä kuka sen omistaa, ehkä tämä on ikään kuin valtioomisteinenkin, kun ei tiedetä kuinka paljon jollain valtiolla on osuuksia. Sitten ensimmäinen kysymys, joka liittyy eritasoiseen laatuun. Kyllä, meillä on tullut tietoja ja konkreettisia esimerkkejäkin saatu, mutta tämä on enemmänkin alaviitteenä. Että yleensä on hintaeroja, mutta voi olla, että laatuerojakin on samassa tuotteessa. Okay, so if there are... No niin, jos ei muuta kysyttävää ole, niin kiitokset esittelystä ja pidetään muutama minuutin tauko ennen äänestyksen toimittamista. Mutta kaikki jäsenet eivät vaikuta olevan paikallakaan. Nämä meni aika nopeasti. No, odotellaan varttia asti. Could I just have a quick word with... Koordinaattorit, voisitko he tulla tänne pikaisesti? I'd just like to say... Haluaisin kiittää koordinaattorille, jotka tekevät ihan valtavasti töitä. Ja on ihan hauska, että on viestintäkunnossa. Entäpä sitten äänestykset? Mielenkiintoinen kieli tässä. Um, so the first, um... Ensimmäinen äänestys liittyy yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseen koko unionissa. Tässä on kyse kolmikantaneuvottelujen valtuuksista, niiden käsittelystä ja hyväksymisestä koneäänestyksenä. Tästä viime kaudella äänestettiin, että tämä vain käynnistää kolmikantaneuvottelut, eli toimitetaan äänestys välittömästi. Two people not voted yet. Kaksi kaksi äänestämättä vielä. Selvä. 28 puolesta yhdellä ei ollut korttia nimittäin. Jos teillä ei korttia ei ole, niin kyllä huomioin äänenne, mutta virallisesti ette ole näkyvillä rekistereissä, koska nykyään äänestystulokset ovat julkisia tietoja. Eli yrittäkää muistaa tuoda korttia kommenttinne mukaan. Jos joudutaan pitkiin monimutkaisiin äänestyksiin, niin ilman korttia se käy hankalaksi. Sitten seuraavaksi keskinäinen avunanto hallintoviranomaisten ja komission kanssa, jotta voitaisiin asianmukaisesti ja moitettomasti noudattaa tulli- ja maatalouslainsäädäntöä. Jälleen on kyse kolmikantaneuvottelun aloittamisvaltuuksien käsittelystä ja hyväksymisestä. Äänet puolesta voitte nyt äänestää tai sitten vastaan. Okay, same. Selvä sama tulos. 28 puolesta, kaksi vastaan. Tyhjään ja ei ollut. Kiitoksia kovasti. Me tapaamme herra Ansipin kuulemisessa tässä salissa. Ei anteeksi, kaksi kuu kakkosessa puoli seitsemältä.